maatasolla, mutta myös EU:ssa. Meidän on lisättävä työllisyyttä, kasvua, nopeutettava sitä. Me tarvitsemme myös strategioita. Voitteko puhua hiukan hitaammin? Niin, kuten olin sanomassa, meidän on tuettava taloushallintoa, me tarvitsemme avoimuutta, me tarvitsemme statististen tilastotietojen tarkastusta, siis jonkinlaisen pysyvän hallintojärjestelyn mielestäni se hyödyttäisi myös Euroopan kansalaisia. Tämä kriisi koskee meitä kaikkia, ei pelkästään niitä maita, jotka kokevat sen pahimmillaan juuri nyt. Me tarvitsemme toimien koordinointia ja yhteisön solidaarisuutta. Kiitoksia. seuraavaksi edustaja Madeleine.